Hyvät kuulijat, näiden traagisten uutisten jälkeen ryhdymme töihin. Eilisen istunnon pöytäkirja on jaettu. Onko siihen huomioita? Huomioita ei ole. Pöytäkirja on hyväksytty.